Gut, <laughs> liebe Kolleginnen Kollegen. Arvon kollegat, pyydän istutumaan. Aloitamme yhteisen kokouksemme. Juri ja Inta valiokuntien kokouksen siis. Ja käsittelemme sitten oikeudellista lausuntoa oikeudellisesta yksiköltä Siinä pohditaan sitä, miten eu sopimus on yhteensopiva EUn säännöstön suhteen. Erityisesti jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, on hieno arvon kollegat, että olette päässeet paikalle molemmista valiokunnista ja että yhdessä voimme keskustella sitten oikeudellisen yksikön asiakirjasta – ja lisäksi olen sitä mieltä, että tämä on tärkeä kysymys ja tätä ei pidä tehdä suljetuin ovin, vaan avoimesti ja keskustella siitä sitten myös vastaavasti. eu sopimushan on loppuvaiheessa. Neuvosto käsittelee sitä tulevana viikkona. Eilen Intavaliokunnassa tästä keskusteltiin ja neuvosto sitten 18.10. äänestää ja 27. lokakuuta allekirjoittaa sen, sen jälkeen sitten vielä tiiviisti, tiiviisti intensiivisesti siitä Euroopan parlamentissa keskustellaan. Näin ollen on sitäkin tärkeämpää, että sopimuksen oikeudellinen karakteri saadaan tarkistettua. Ja sitä teemme juuri tänään, mutta ennen kuin annan puheenvuoron oikeudelliselle yksikölle, annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle, herra Svobodalle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Mr. Lange, and thank you. Kiitos, edustaja Lange, ja kiitos siitä, että tämä näkemysten vaihto oikeudellisen yksikön kanssa on järjestetty hyvin ajankohtaista asiasta, asiasta josta on keskusteltu valiokunnissamme useaan otteeseen viime aikoina. Haluaisin kiittää myöskin oikeudellista yksikköä, yksikköä heidän saatavuudestaan ja yhteistyöstä. Investointisuojakysymys kauppasopimuksissa ja tuomioistuimen perustamisesta riitatapauksia varten se koskettaa montaa osa-alueita, joista valiokunta on velvollinen parlamentissa ja me odotamme innolla tämän päivän keskustelua ja tulemme seuraamaan tämän asian käsittelyä hyvin tiiviisti. Ja vielä kerran kiitos. Minunkin puolestani kiitos mahdollisuudesta käsitellä asiaa yhdessä. Nyt annan sitten puheenvuoron oikeudelliselle yksikölle, yksikön päällikkö, puheenvuoron enimmillään 10 minuuttia, sillä haluamme keskustella siitä sen jälkeen ja meillä on rajallisesti aikaa, koska tietysti Intaa valiokunnassa on kymmeneltä äänestykset, jotka aloittavat, joten herra Negat, enimmillään 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluan varmastikin kunnioittaa näitä aikarajoja. Yritän. Tämä oikeudellinen lausunto liittyy siis siihen, miten yhteen sopiva tämä investointisuoja sopimus on. Perusomisen kanssa erityisesti SETA. Olemme arvioineet siis SETA-sopimusta Tämä ei ole mitään yleistä arviointia siis, jota voitaisiin uskoa otsikon takia. Ja muistuttaisin myös siitä, että lisäksi ISDS kuuluu ad hoc tuomioistuin, joka on perustettu riitojen ratkaisua varten, jossa on yksityisiä toimijoita ja tuomareita mukana. Nyt komissio on kehittynyt uuden välineen, johon kuuluu tämän pysyvä tuomioistuin. Lisäksi siihen sisältyy useita uudenlaisia suojalausekkeita. Mutta kysymys tuli esille, josko investointi ratkaisumenettelysysteemi on yhteensopiva perussopimusten kanssa erityisesti tumistuin, on tätä pohtinut. Muistuttaisin, että kansainväliset sopimukset, jotka EU on solminut, ovat sitovia unille ja jäsenvaltioille. Kansalliset sopimukset ovat äh, kuitenkin etusuhtaisia sekundäärilainsäädäntöön ja tuomioistuin. Sillä on monopoli suhteessa siihen, että varmistetaan, että unionin oikea lainsäädäntöä noudatetaan, joten useita kysymyksiä on esille tämän myötä. Tämä ei ole täysin uutta, että kansainväliset sopimukset antavat aihetta tuomioistuimille tai muille toimijoille tehtävän arvioida relevantit kansainväliset sopimukset. Tätä on ollut aikaisemminkin, ja tuomioistuin on jo antanut tästä kantansa tästä mahdollisuudesta. Ja se on pannut merkille, että lähtökohta on siis panna merkille, että unionin kompetenssi saattaa päätökseen kansallisia sopimuksia välttämättä sisältää sen, että on valtuus toimia näissä kansallistuomioistuimissa kuitenkin aina kun tätä tehdään, niin useita suojalausekkeita Suomen toimia pitää täyttää, useita ehtoja pitää täyttää erityisesti ei saa olla kielteisiä vaikutuksia unionin oikeudellisen järjestyksen autonomiaan. Valtuukset eivät saa muuttaa niitä valtuuksia, joita on annettu toimielimille, ja tämä ei saa sitoa unionia ja sen toimielimiä siihen, miten unionin lainsäädäntöä pitäisi soveltaa. sen lisäksi, että miten tulkitaan unionin lainsäädäntöä, olemme tarkastelleet myös tuomioistuimen monopolia. Muissa kysymyksissä olemme tarkastelleet sitä, että josko sitovat tuomiot voisivat muuttaa EU-oikeudellisen järjestyksen tuomittaa suorasti tai epäsuorasti, ja voisiko olla riitää primäärilainsäädännön kanssa, mutta vain sekundaarilainsäädäntö on tässä nyt tullut kyseeseen lisäksi Olemme myös tarkastelleet kompetenssin lähentämistä EUn ja jäsenvaltioiden välillä, tai siis erottelua, että mikä kuuluu jäsenvaltioiden, mikä kuuluu unionille, ja myös suhdetta muussa perusoikeuksiin. Tätä tulee unionin oikeusjärjestyksen autonomiaan. Yhdenmukainen tulkinta. Pitäisi panna merkille, että artiklan 267 mukaan tuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet, on kompetenssi tulkita unionin lainsäädäntöä, ja tämä kompetenssi ei voi olla minkään mun suhteen toissijainen, mutta kuten jo sanottua, jos puhutaan voimista tulkita kansainvälistä sopimusta itseään, niin tämä on hyväksyttävä, vaikkakin tämä kansainvälinen sopimus, siitä tulee myös unionin lainsäädäntöä. Tämä on erityistilanne kansainväliselle sopimukselle. Jos nyt puhutaan ceta sopimuksesta huomataan, että tuomioistuin, joka perustetaan sen myötä, olisi toimivaltainen vain sille, että tulkitaan ja pannaan täytäntöön investointisuojastandardeja sopimuksesta itsestään, ja mikään muun unionin lainsäädäntö ei tähän liity. Sillä ei ole kompetenssia päättää yhteensopivuudesta muiden unionin lainsäädännön kanssa tai jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Ja saattaa olla, että pitää arvioida vielä se, että miten otetaan huomioon unilainsäädäntö, mutta tämä voi. No, otti se mikä tahansa kannan tässä, niin tämä ei ole sitovaa, jos ajatellaan, miten tuota tulkitaan unilainsäädäntöä. Siis ei ole mahdollisuutta sopimuksessa annettu sille, että olisi ennakkokonsultaatiota tuomioistuimelta, jos unilainsäädäntö olisi relevanttia ja tämän muuta voisi olla huolenaiheita suhteessa lausunto 2.13, jossa käsitellään unionin pääsyä perusoikeussopimukseen liittymisestä. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että siinä oli mekanismi olemassa, joka vaati sen, että kun tuomioistuimen piti päättää asiasta ennakkoon. Kuitenkin jopa ihmisoikeussopimuksen mukaan tuomioistuin sopimuksen mukaan sillä on kompetenssi päättää samoista kysymyksistä sopimuksen alla kuin ne samat, kun ne samat kysymykset on säänneltyn unilainsäädännön mukaan perusoikeuksien kirjassa nimittäin. Joten oli erityistä tarvetta koordinoinnille näiden kahden aspektin välillä, joten on sääntöjä, jotka ovat perustavanlaatuisesti samanlaisia – Sitten on myös se, että yleissopimus sallii sen, että jäsenvaltiot ne ottavat korkeampia normeja, ja tämäkin saattaa olla ristiriidassa, tai noista pitäisi koordinoida unilainsäädännön kanssa näitä kysymyksiä. Oli ongelma, joka liittyi vaatimuksiin sopimuksen mukaan tarkistaa, että muut jäsenvaltiot noudattavat yleissopimusta ja keskinäinen luottamus oli tässä myös tärkeä periaate. Lisäksi alainen järjestelmä, joka liittyy neuvontaviin lausuntoihin oikeuksista ja vapauksista, joita sopimus takaa, voisi tuomioistuimen mielestä kiertää tämän menettelyn. Mikään tästä ei ole läsnä setassa. Senpä vuoksi me emme ole sitä mieltä, että lausunto 2.13 on syy pohtia sitä, että investointitoimistojärjestelmä joka perustaa sitä myötä, olisi sopima, yhteen sopimaton unionin lainsäädännön kanssa, jos sitten käännytään tuomioistuimen monopolin puoleen, jos ajatellaan unionin sopimusten ulkopuolisia vastuita, pitäisi panna merkille, että väite se, että investointitoimistumissa ei perustu näihin vastuisiin, sen perusta on investointisuojan sitomiksi, jotka on, josta on sovittu sopimuksessa kansainvälisen oikeuden mukaan. Tämän vuoksi tämä ei ole sama väite, jota tuomioistuin on esittänyt, jolle sillä on monopoliartilan 130 mukaan. Voisi edelleen olla huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että rahoituksellinen tärkeys, tärkeys No, pitäisi myös korostaa sitä, että ihmisten tuomistuin voi päättää taloudellisista rahoituksellisista kompensaatioista, jos rikotaan ja loukataan näitä periaatteita. Mutta tämä talouden tärkeys, onko se niin suuri, että sillä on merkittävä vaikutus unioniin tai jäsenvaltioihin? Täällä, voiko talouden vaikutus olla sitten juridinen, jopa juuristi tärkeä, mutta muista näkökulmasta se ei olisi este, koska se ei estäisi unionin jäsenvaltioita toimimasta niiden haluamalla tavalla, se vain lisäisi taloudellisia kuluja. Joten kysymys kuuluu, että ääritapaus, voiko se olla louk- oikeuksien loukkausta? Emme usko, koska raja-arvot rikkomuksille ovat korkeita, ja on epätodennäköistä, että tämä rikkomus ei rikkoisi myös samalla jotain muuta unionin lainsäädäntöä. Se sisältää myös suojalausekkeita. Tämä sääntö itsessään ei ole rikkomus, ja jos jokin menisi pieleen, niin mekanismeja on sitten sitä varten, että toimia voidaan oikeasta jatkossa kuitenkin pitäisi arvioida valtion tukia erikseen, sillä siinä kohtaa velvoite on erityislaatuinen samoin se saattaisi olla suorassa ristiriidassa. SETA sisältää uuden tyyppisiä suojelasekkeita, jotka tarkoittavat sitä, että päätös esimerkiksi keskeyttää tuen antaminen tai olla antamatta tukea ylipäänsä ei riko, ole rikkomus, joten me emme ajattele, että sitä ajatellen tämä olisi ongelma tai este ja kompetenssien rajanvedon tekeminen. Se tässä sanotaan, että unioni päättää, että onko unioni vai jäsenvaltio vastuussa tietyissä tapauksissa, Saatellaan muissa investointien riitoratkaisua. Sitten periaat- perustuslailliset periaatteet, perusoikeudet. Tässä kohtaa pitää huomioida se, että investointisuojajärjestelmät yleisesti ottaen ja se tässä erityisesti perustetaan järjestelmä, joka on saatavilla vain pahoittelut niin olen nyt tullut esitykseni loppuun. Ihan vain sanoisin vielä, että olemme sitä mieltä, että, että tämä on nyt oikein säännöt asia tässä. Kiitos. Thanks a lot. And now we... Kiitoksia. Nyt on mahdollisuus sitten esittää kysymyksiä tai kommentteja. Ja Juri ja Inta otetaan vuorotellen. Otetaan Jurista ensimmäiseksi. First one is Mrs. Hautala. Ensimmäiseksi Hautala. Thank you two minutes maximum. Kaksi minuuttia enimmillään. Two minutes okay. maximum. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ei ole kyse siitä, tarvitseeko eh, Eurooppa investointia, onko meillä oikeat välineet. Kysymys on siitä, onko eh, tämä suunniteltu järjestelmä oikea tie eteenpäin onko tämä riitojen ratkaisumenettely yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa. Ja jopa arbitration may be problematic because the... julkisasiamies myöskin on tämän asian ottanut esille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että investointituomioistuimet voivat puuttua EUn lakiin, lakiin, mutta heidän ei ole pakko alistua EU-tuomioistuimelle, eivätkä ne voi pyytää ennakkopäätöksiä. Tämä saattaa johtaa ristiriitatilanteisiin ja vakaviin juridisiin ongelmiin. Esimerkiksi jos tarkastelemme tuomiota 2.13. Ja sitten toiseksi Ulkomaisten investointien suojeleminen saattaa johtaa vääristymin syrjintään sisämarkkinoilla. Ilmeisesti komissio on nostanut syytteitä useita jäsenvaltioita vastaan – niiden EUn sisäisten sopimusten takia, koska jos annetaan suositumuskohtelua sisämarkkinoilla, se on syrjintää ja sisämarkkinasääntöjä vastaan. Eli kun ulkomaiset sijoittajille annetaan erityisoikeuksia tai etuoikeuksia kotimaisia sijoittajia vastaan, niin silloin me kannustamme omia investoijiamme järjestämään asiat niin, että ne ikään kuin näyttäisivät ulkomaisina investoijina. Eli rahat saatetaan kierrättää singaporelaisen tytäryhtiön tai jonkinlaisen erityisyhtiön, eli tällaisen erityisyhtiön kautta, jonka tarkoituksena on päästä käsiksi esimerkiksi riitojen ratkaisumenettelyyn. Eli täm, tässä saattaa olla kysymys juridisesta syrjinnästä. Uh, uh, Kiitos. Sitten Jude Kyrkendalin. Much, um, thanks very Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä juridisen näkemyksen esityksestä. Minullakin on vakavia kysymyksiä edelleen siitä, onko itse tässä yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa. Ja pitäydyn tässä nimenomaisiin kysymyksiin. Ajattelin esittää kysymyksen, joka koski syrjimättömyyttä sisämarkkinoilla ja sitä, että eurooppalaiset toimijat jotka ovat kanadalaisten sijoittajien omistajia. Meillä olisi erilaiset oikeudet verrattuna kotimaisiin toimijoihin sisämarkkinoilla. Ja pohdinpa vain, että aiheuttaakohan se syrjintää sen tasoista, että sitä voitaisiin pitää sisämarkkinoita häiritsevänä. Kaksi kysymystä. Mikä olisi oikeudellisen yksikön näkemys siitä, että mitä seurauksia on kansainvälisellä sopimuksella sen solmimisella, jos ei se ole EU-lainsäädännön mukainen? Mitä tapahtuu, jos neuvosto hyväksyy tulevina päivinä SETAn ja sitten se äh, kyseenalaistaan Euroopan tuomioistuimessa eikä pidetä sitä yhdenmukaisena tulevien maksujen kanssa, jotka liittyvät kansainväliseen lainsäädäntöön? Toinen kysymys koskee tulkintaa EU-lainsäädännöstä ja sitä, millaiset seuraukset sillä on, että saattaa olla sellaisiakin alueita, jos ei ole mitään olemassa olevaa EU-lainsäädännön tulkintaa tai tuomioistuimen päätöksiä. Voivatko tuomioistuimet tässä tapauksessa viitata alustavasti tuomioistuimen ja miten se vaikuttaa EU-lainsäädäntöön kautta EUn ja millä tavalla oikeuden yksikkö tietää, ettei tästä synny tuomioistuimelle ongelmia, kun otetaan huomioon ne kertomukset, miten tärkeä EU-lainsäädäntö tuomioistuimelle tähän asti on ollut, jos katsotaan vaikkapa ihmisoikeussopimusta tai patenttivirastoa. Miten me tiedän, kysymättä tätä asiaa suoraan yhteisen tuomioistuimelta? Now the Vice Chair of Jury Committee, Mrs. varapuheenjohtaja Gödi Bugenburg. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän pitää myös ottaa huomioon kysymykset ja tunteet, jotka liittyvät tähän sopimukseen kansalaisten parissa, jotka menevät kaduille osoittamaan mieltään huolimatta kannanotosta, jonka saimme juuri oikeudelliselta yksiköltä, on paljon epäilyjä liittyen näihin välineisiin, ISDS-välineisiin sun muihin. Tämä ei ole tarpeeksi selkeää, sillä tälläkin hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta vain hyväksyä sopimus. Kun tällaiset voimakkaat protestit jatkuvat kaduilla, meidän pitää löytää helppo selitys, jos mahdollista, siihen, miten ISDS-väline ei olisi uhka kansalaisille, jotka pelkäävät tätä sopimusta ja myös toista sopimusta, josta neuvotellaan, nimittäin TTIP. Joten kysymykseni kuuluu, että onko yksinkertaista selitystä, joka osoittaa, että sopimus on yhteensopiva perussopimusten kanssa ja että väline ei ole uhka kansalaisille. And the next one is... Seuraavaksi Maritje Shark. Thank you very much, um, chairs <laughs> and, uh... Kiitos puheenjohtajat ja kiitokset myöskin näistä selityksistä. Haluaisin esittää kysymyksen kontekstin liittyen jäsenvaltioilla on 1400 kahdenvälistä sopimusta, josta, johon liittyy ISDS. Onko tästä koskaan esitetty kysymystä sen suhteen, onko se yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa ja onko joku standardimenettely, jota komissio on noudattanut ennen kuin se teki ehdotuksen ICSstä. Voisin kuvitella, että juridisia ehdotuksia ei tehdä ilman kunnon perusta, eli ehkä voisimme saada hieman enemmän tietoa siitä, miten nämä arviot on tehty, ja miten uudistetut ehdotukset, jotka heijastelevat parlamentin poliittista tahtoa, miten ne liittyvät näihin 1400 olemassa olevaan lausekkeeseen, joita on kritisoitu paljon, mutta en ole äh, kuullut paljon kysymyksiä esitettävän siitä, ovatko ne yhteensopivia lain kanssa. Eli tämän haluaisin tästä kontekstista kysyä. Uh, thank you, uh, äh, Mr. Chrysogonos. Kiitos, edustaja Chrysogonos. Uh, Well, uh, the main question... Pääkysymys tässä yhteydessä minulla olisi se, että onko Euroopan unionin perusoikeuskirja sovellettavissa kaikissa kiistoissa, kiistoissa jotka saattavat syntyä setan täytäntöönpanosta. Ja missä määrin tuon perusoikeuskirjan sisältämät oikeudet, mm, niin miten niiden noudattaminen turvataan sen jälkeen, kun se tulee voimaan? Anne-Marie Mineur. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Puheenjohtaja. Minusta kaikkein suurin ongelma tässä on se, että siinä ei ole riittävästi suunta annettu. Monen on ollut tyytyväinen tähän, mutta kuitenkin asia olisi mm, pitänyt tutkia ulkoisen arvioijan avulla, eikä niin, että sisäisesti asiaa tutkitaan. Minusta on outoa, että Euroopan parlamentin oikeuden yksikkö sanoo, että sijoittajaoikeusjärjestelmä toimisi. Tässähän on kysymys siitä, että muodostaa uutta oikeusjärjestelmää, joka syntyy rinnan, tämän olemassa olevan järjestelmän rinnalle. Se ei tukeudu kansainväliseen lainsäädäntöön eikä eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Ja sen suhteen voidaan kääntyä vain Euroopan tuomioistuimen puolelle. Miten niitä ei ole mitään ää, käynnissä? Ää, en tiedä, onko meillä riittävästi toimivalta sen suhteen, että uusi tuomioistuinkin voitaisiin tässä suhteessa perustaa. Näinhän ei näyttäisi olevan. Euroopan tuomariliitto ei myöskään näe mitään järkeä siinä, että perustettaisiin uusi tuomioistuin. Ne ovat jo Magna Kartankin säännösten vastaisia. Euroopan tuomariliitto toteaa, että tässä on pyritty menemään väärää tietä, jotta voitaisiin taata oikeusvarmuus. Ja se ei onnistu tässä. Rajoitetaan myös jäsenvaltioiden toimivaltaa oikeudellisissa asioissa. Ja esittäisin vielä toisenkin perustelun Euroopan yhteisön tuomioistuimelta. Ihmisoikeuskysymykset pitäisi, pitäisi alistaa tälle, ja siinä ei voida hyväksyä sitä, eikä tuomioistuin voi hyväksyä sitä, että ihmisoikeuskysymykset ovat osa sitä, mutta että meillä olisi sen sijaan rinnakkainen oikeusjärjestelmä, joka niistä päättäisi. Maanantaista lähtien meillä on myös tämä tulkinnallinen lausunto, joka siitä on esitetty. Se kuuluu Viinin yleissopimuksen piiriin. Puheenjohtaja keskeyttää. Euh, Madame Rosière, vous êtes sur la liste. Olette listalla. Pyysitte puheenvuoroa. On m'avait pas indiqué que je l'aurais, mais... Euh, no ei sanottu, että saisin puheenvuoroa, mutta tämä on erittäin hyvä uutinen, kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat esittivät nämä huolenaiheet erityisesti. Meillä on nyt kannanotto oikeudelliselta siitä, miten yhteen sopiva tämä mekanismi ICS-mekanismi, ISDS muokattu järjestelmä on perussopimusten kanssa, mutta kuten Jude sanoi, on ennakkotapauksia muista oikeuden aspekteista, jotka antavat ymmärtää, että voisi olla hieman eri kannanot, eri tuomio, tuomioistumelta, joten pohdinpa vain, että miten on mahdollista, että aloitetaan tällainen juridinen rakenteen taloudellipano, joka on niin kompleksi ja monimutkainen, jos ajatellaan oikeutta, ja puhumattakaan yritysten yhdenvertaisesta kohtelusta Euroopassa pyytämättä tuomioistuimen kantaa. Halusin vain ilmaista teille sen, että en ymmärrä tätä, ja jos on vahvoja epäilyksiä tästä näkökulmasta, niin yksinkertaisin oli varmastikin ottaa suoraan tuomioistuin tähän mukaan. And now it's, um, Seuraavaksi edustaja Begin. Eh, grazie Presidente, colleghi. Io anche mm, ho molti... Kiitos. Minä myöskin epäröin sitä, onko tämä yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa monestakin syystä. Se ehkä saattaa puuttua tai olla ristiriidassa Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa. Toiseksi meillä on inve- tai investointituomioistuimen tuomio voisi johtaa, voisi johtaa siihen, että meidän omia säätöjämme rikottaisiin. Eli ei ainoastaan syntyisi kilpailua kanadalaisten ja eurooppalaisten yritysten välillä, vaan myöskin eurooppalaisten yritysten välillä silloin, kun niillä on tytäryhtiöitä Kanadassa – asiakirja 13, siellä puhutaan kahdenvälistä sopimuksista jäsenvaltioiden välillä ja siellä sanotaan, että tuomioistuin tulisi lakkauttaa, koska se ei huomioi EU-lainsäädännön etusijaisuutta. Kappaleessa 52 sanotaan, että tämä hoidetaan artiklan 831 kautta ja että ISDS noudattaisi eurooppalaisen tuomioistuimen tuomiota, mutta minua tämä ei vakuuta, koska tässä tulkintoja on jo olemassa monenlaisia, eli nämä tulkintakysymykset eivät ole ainoita huolenaiheita, vaan täytyy myöskin pitää mielessä sisämarkkinoiden vääristymisen vaara. Setassa on kohta, joka on ristiriidassa EU-sopimusten kanssa. Artiklassa 49 siellä puhutaan palvelujen vapaasta tarjonnasta ja se saattaisi joutua jatkuvan rikkomuksen kohteeksi. Esimerkiksi saksalainen yritys, jonka omistajat ovat kanadalaisia, Tilanne ei olisi sama, jos yritys olisikin ranskalainen. Ja sitten artiklaa 54, sitä voitaisiin rikkoa, koska tässä sanotaan, että eurooppalaisia yhtiöitä tulee kohtaa tasaverta, kohdella tasavertaisella tasolla, eli jos yritys toimisi Kanadassa, niin se saisi ehkä parempaa oikeutta kuin Euroopassa. No, Morin Pintu. Niin, en ymmärrä miksi me pyrimme poispäin julkista tuomioistuimista. Miksi jäsenvaltiot Euroopan unioni hylkää Euroopan unionin julkiset tuomioistuimet, jotta se, jossa ratkaistaisiin sellaisia kiistoja, jotka syntyvät sopimusten seurauksena, joita taas sovelletaan Euroopan unionissa. Sehän on ihan lainsäädännön universaali periaate. Sovellettava lainsäädäntö on sen paikan lainsäädäntö, jossa tapahtumat tapahtuvat. Kun yritykset investoivat Euroopan unioniin, niin sehän sopii tietysti hyvin, mutta eivät halua tietenkään, että noihin investointeihin kohdistuu, investointeihin kohdistuu eurooppalainen lainsäädäntö. Minä en ymmärrä tätä. Pelko käyttää julkisia tuomioistuimia ja oikeutta tällä tavalla. Mistä tässä nyt oikein on kysymys? Välimiesmenettelyt syntyvät siitä syystä, että haluamme ratkaista tapauksia, kun äh, ylläkään jäsenvaltiolla ei ole toimivalta näissä asioissa. Miksi me siis siirrymme välimiesmenettelyihin? Mitä niillä on sellaista, joka, jota meillä tavallisessa julkisessa tuomioistuimissa me ei ole? Miksi me emme tee oikeusjärjestelmämme uudistusta tässä suhteessa? Riippumattomat tuomarit, niin, että tuomioistuimet voivat toimia nopeasti ja tehokkaasti. Tuomari mm, saattaa toimia puolueellisesti siitä syystä, että Äh, hän työskentelee jonkun osapuolen lukuun. Tuomioistuimen täytyy kuitenkin olla riippumaton. Millä tavalla ja kuka voi taata meille sen, että eurooppalainen lainsäädäntö ja sen tulkinta on näiden oikeusjärjestelmien yläpuolella? Jos äh, tuomioistuimet eivät kuulu yhteisötuomioistuimen alaisuuteen, miten me voimme taata yhdenmukaisen oikeudellisen tulkinnan? Minä haluan myös protestoida sitä vastaan, että täällä on näin vähän puhuaikaa. Minä laitoin itseni on päiviä sitten ja minulle kerrottiin silloin, että aikaraja oli näin tiukka. Minä haluan nyt protestoida sitä varten, että täällä ei saada puhua. Ja täällä ei saada esittää kaikkia niitä kysymyksiä, joita on, jotka ovat relevantteja. Jos kysymys on aikataulusta ja kalenterista, niin kyllä tämä silloin on väärin. Meidän täytyy tarjota enemmän aikaa keskusteluihin, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja keskeyttää. Tiedän ja protestoin siis sitä vastaan, että meillä näitä aikarajoja on. Niiden avulla äh, estetään keskustelu, joka on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisille jäsenvaltioille. Kaikilla on kahden minuutin raja puheajalla. Meidän pitää sääntöjen mukaan. Ei tämä ole oikea tapa keskustella tästä asiasta. Pode dizer que discutiu sem Maria, Voidaan sanoa, että meillä käytiin keskustelua tästä asiasta, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Kiitos puheenjohtaja. Neljä kysymystä ensinnäiseksi se, että käydään läpi kaikki kansalliset tuomioistuimet olisi tapa poistaa epäilyt, jotka ilmastin aikaisemmin, liittyvät tähän ics toiseksi. Eikö olisi parempi pyytää tuomioistuimelta itseltään kantaa, että onko tässä yhteisöpuutta vai ei tällaisella mekanismille, kuten tällaisella Asia Trade pääkauppa ja Malmström sanovat, että tämä uusi ICS käyttäisi kaikissa, tai sitä käyttäisi sopimuksissa. Ja kun ollaan tässä mekaniikassa, niin eikö pitäisi olla selvä kannanotto tuomioistuimelta itseltään, joka antaisi, teki tästä välineestä vankemman kolmanneksi. Vastustan melko voimakkaasti sitä, mitä Ogrenin yksikkö sanoi täällä, eli että tämä talouden kompensaatio ei vaikuttaisi tätä kykyyn säännellä ehtyissä jäsenvaltioissa, joissa on tarpeeksi keinoja ja varoja saada tätä taloudellista kompensaatiota, niin ehkä, mutta on pieniä jäsenvaltioita Euroopassa, niitä ei pidä unohtaa. Se on enemmistö jäsenvaltioista, joilla ei ole taloudellista kapasiteettia tähän, joten heidän säännellä tulisi jarrutetuksi neljänneksi, eikä olisi muita mekanismeja, joilla voitaisiin kattaa investointien riskit, sillä tästähän on kyse investointien riskit, ja ehdotan, että käsitellään vakuutuskysymyksiä, niillä voitaisiin kattaa investointiriskejä. Tässä ei otettaisi käyttöön juridisia hankaluuksia, koska tämä on yksityinen järjestelmä, yksityisen järjestelmä, jota maksavat yksityiset toimijat, kun ollaan yritysmaailmassa, otetaan riskejä ja nämä riskit, ne voidaan kattaa vakuutuksilla. Onko arvioitu tätä kapasiteettia? Kiitos. Uh, thank you, Mr. Anderson. Kiitos sitten edustaja Anderson. Thank you. If there is... Kiitos jos on yksi asia, joka liittyy tuomioistuimeen, josta me kaikki olemme samaa mieltä, on se, että koskaan ei voi olla täysin varma. Voi luulla, että tapaus on selvää passinlihaa ja että se voitetaan, mutta tuomioistuin, no sillä on aivan oma mielensä. Ja itse odotan innolla Marrakeshin sopimuksen tuomiota. Luulemme, että se on selvää pässinlihaa, mutta emme koskaan voi olla täysin varmoja. Mitä setaan tulee ja investointisuojaan tulee, niin on paljon epäröintiä sen suhteen, onko se yhteensopiva sopimusten kanssa. Huomenna sadan professorin allekirjoittama julkilausuma julkistetaan. Sieltä löytyy esimerkiksi Helsingin yliopiston professori Koskiniemi. Ja tässä kannustetaan saamaan mielipidettä komissiolta siitä, onko tämä yhteensopiva EU-lainsäädännön kanssa. Eli jos meillä on paljon epäilyksiä niin olisi parempi viedä tämä asia oikeuteen ennen kuin sopimus ratifioidaan. Sorry, Moisa, please. Yes, thank you. Herra puhuja. Uh... Niin, kiitoksia. <clears throat> Minulla on kaksi kysymystä omalle, meidän oikeudelliselle yksiköllemme ja sitten komissiolle. Oikeudellinen yksikkömme esitti seuraavan perustelulausuman, jos näin voisi sanoa, koska unionilla on kyky solmia kansainvälisiä sopimuksia, sillä on tästä syystä myöskin kyky alistua epäsuorasti ulkomaisille tuomioistuimille, siis ennalta olemassa oleville, mutta johon sopimuksen nojalla sopimusosapuolet sopivat alistuvansa. Kysymykseni koskee vapakauppasopimuksia. Mikä on se kansainvälinen tuomioistuin, joka tavallisissa tilanteissa käsittelisi nämä mahdolliset kiistat osapuolten välillä. Tavallisissa tilanteissa ajattelisin, että, että samankaltainen järjestelmä olisi silloin kyseessä, johon voitaisiin, että viitattaisiin samankaltaiseen järjestelmään, jonka avulla voitaisiin asiaa ymmärtää. Onko, asia voitaisiin ymmärtää, onko se kansainvälinen tuomioistuin, sikäli kun tiedä Euroopan unioni ei ole sen jäsen, niin se ei silloin ole toimivalta. Mikä on siis se vertailukohta, johon me alistumme silloin, kun kysymys on kansainvälistä tuomioistuimesta. Ja voisiko Euroopan unioni liittyä kansainvälisen tuomioistuimen jäseneksi? Toinen kysymys koskisi sitä, että sikäli kun tiedän, komissio on käynnistänyt useita aloittanut rikkomusmenettelyitä, jotka koskevat Euroopan unionin sisäisiä sopimuksia ja Euroopan unionin sisäisiä kahdenvälisiä investointisopimuksia. Ja mielestäni tässä suhteessa selvennys olisi myöskin hyvä. Olisiko näiden kahdenvälisten sopimusten äh, sisältö äh, ISDSn kanssa ristiriitainen? Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. CETA-sopimus Kanadan kanssa totta kai aiheuttaa poliittisia kysymyksiä. Haluaisin lausua tämän lyhyesti, sillä siinä konkretisoidaan vapakauppasopimus, joka aiheuttaa vakavia taloudellisia ongelmia. Se uhkaa erityisesti materiaalisia alkuperänimityksiä ja se todennäköisesti aiheuttaa Ranskan maataloudelle kuoliniskun. No, juridiset kysymykset ovat myös hyvin mielenkiintoisia. Kuulimme juuri oikeudellisen yksikön kannanotto, joka ei ollut kovin vakuuttava, ja minusta on kolme ongelmaa, joita tulee esiintymään ensinnäkin. Totta kai tulkintaongelma, joka liittyy unionin lainsäädäntöön, yleensä se on ainoastaan tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvaa, ja tässä sitä nyt rikotaan sillä, tuomi, tämä SETA-tuomioistuin tulisi ottamaan kantaa siihen, mitä tulkitaan unionin lainsäädäntöä. Tämä on välttämätöntä ilman, että käytetään käytettäisiin muita mekanismeja, joten tulemaan kilpailua, jota tapahtuu tuomioistuimille. Ja totta kai me esitetään, että sillä ei olisi sitä, sitä ei tosiaan ennakkotapauksia, mutta kuitenkin, tai siis että siellä olisi etusijalla, mutta sitten toiseksi ihmisoikeuksien noudattaminen erityisesti, joka liittyy siihen, että syrjitään ja suositaan ulkomaisia ihmisiä, mitä tulee tapahtumaan, jos vertaan tilannetta, ajatellaan ulkomaista ja eurooppalaista investoijaa, no sitten toisella tulemaan pääsy erityistuomioistuimeen setan myötä ja toinen sitten eurooppalainen sijoittaja, hänellä ei ole samaa mahdollisuutta, joten tämä on vakava ongelma ja voidaan pohtia, että onko tämä perusoikeuksien kirjan vastaista. Kolmas ongelma lopuksi liittyy valtioiden suvereniteettiin. Se, että on sekasopimus, joka pitäisi ratifioida kansallisissa parlamenteissa – joten ei pitäisi mennä liian nopeasti minusta ja pyytää tuom- Euroopan unionin tuomioistuimelta kantaa. Ihmiset katsovat teihin ja pitää nyt todistaa, että tämä ei ole liiketoiminnan EU. Kiitos, en halua nyt toistaa näitä kaikkia kysymyksiä, jotka kollegat toista, mutta vielä pari lisäkysymystä. Oikeuden yksikkö esitti selvästi, että tuomioistuin ainoastaan käsittelisi kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät sopimukseen itsensä, eli setaan. Kysymys, joka tästä kuitenkin syntyy, on saatellaan horisontaalista liittymistä kauppapoliittisiin sopimuksiin muisi, ja muihin sopimuksiin ja avoimeksi. Ja kysymys kuuluu, miten sitten kun artikla 50 ensi huhtikuussa viimeistään aktivoidaan, näyttämään Iso-Britannian osalta, kun se sitten haluaa rinnakkain suositella, Kanadan kanssa tai sen täytyy suosite, so, novi, sopimuksesta. Ja mitä tulee sitten tapahtumaan, jos oikeudellista vastuuta tässä yhteisessä ICSS suhteessa, että olisi mahdollinen uusi sopimus UK ja Kanadan välillä – ja tämä pätee sitten myös ulkomaisille jotka muiden sopimusten myötä tulevat toimimaan sisämarkkinoilla tai Kanadan markkinoilla. Ja sitten tämä liittyy myös naftasopimuksen ja miten sitten tämä oikeudellinen kysymys ratkaistaan eri investoijien välillä. Ja toinen kysymys, valtiolliset tuet, jotka mainittiin täällä ongelmaksi oikeudellisen yksikön toimesta, eli jos ja otetaan se, että on lisäpöytäkirja, jonka neuvosto tulee hyväksymään tai pitäisi hyväksyä, jotta tässä annetaan oikeussitovuutta, niin sen myötä syntyy kysymys, että josko ympäristöstandardit varmistetaan sillä, eli että tämä sääntely tulee kunnioitetuksi ulkomaisten sijoittajien toimesta ja että kohdellaanko heitä yhtäläisesti ja miten tämä vaikuttaa valtion suvereniteettiin. Kiitos. Äh, monsieur Duhan. Merci, euh, monsieur. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun varovasti, koska oikeudellinen yksikkö istuu selän takana. Eli koetan olla loukkaamatta heitä. Jos haluaisin kiusoitella, mutta enhän tietenkään näin halua tehdä, niin sanoisin, että jos viedään mikrofoni pois 10 minuutin päästä, niin se tarkoittaa sitä, että aihe ei ehkä ole niin yksinkertainen kuin miltä se näyttää. Eli minulla on epäilyksiä tämän kysymyksen suhteen. Kuulen tämän poliittisen keskustelun setasta ja siitä, onko tarve toteuttaa sopimus, mutta se ei ole tämän aamun kokouksen aihe. Tämän aamun kokouksen aihe on juridinen kysymys, oikeusvarmuus, ja taistelu epävarmuuksia vastaan ovat oikeusvaltion peruskiviä. Eli haluaisin esittää seuraavan kysymyksen tänä aamuna. Ja tätä en esitä oikeudelliselle yksikölle, vaan parlamentille, koska tässä ollaan poliittisissa puitteissa. Eli miksi, miksi me pelkäämme, miksi me emme uskalla viedä tätä tuomioistuimen ratkaistavaksi, koska me kaikki olemme samaa mieltä ja kaikki puheenvuorot ovat äh, tuoneet julki sen, että tässä on juridinen ongelma. Valtaoikeudet on jaettu. Meidän täytyy pitää kiinni tästä poliittisesta puolesta, eli onko se tämä yhteensopiva vai ei. Ja Tuomioistuin on se elin, joka tällaiset kysymykset tulisi ratkaista. Ja meidän tulisi välttää oikeudellista epävarmuutta, koska sijoittajatkin haluavat, että tämä ratkaistaan oikeassa instanssissa. Eli minun tuli, mielestäni tämä tulisi viedä eurooppalaisen tuomioistuimeen. Kiitoksia nyt puheenvuoron. Saa Kasparit. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im... Arvon kollegat, 17 YK-nimisopimuksessa puhutaan oikeudesta omaisuuteen, ja jos me ei meillä ole tehokkaita välineitä, joilla tätä oikeutta voidaan panna täytäntöön, niin sitten se on täysin hyödytöntä, jos se lukee, tai vaikka se lukee YK sopimuksessa. Ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kansainvälisistä kauppasopimuksista ei-eurooppalaisia tai kansainvälisoikeutta ei haluta muuttaa. Kysymykseni kuuluu kaikki ne, jotka tätä kansainvälistä periaatetta hylkevät. Ja jos toisaalta sitten haluamme myös, että kansallisopimuksissa ei eurooppalaista kansallista oikeutta muuteta, eli että kansallistoimiset eivät voi edes antaa päätöksiä, koska heidät kierrettäisiin joka tapauksessa, niin sittenhän käytännössä tässä ei ole vaihtoehtoja, siksi pyydän, että tätä häivekeskustelua lopetetaan. Ja toiseksi, se on jännittävää, että kuka täällä nyt on antanut negatiivisia kantoja tänään kaikki ne, jotka tänä valiokunnassa antavat negatiivisen mielipiteen. No, ilman tätä mekanismiahan, nämä kauppasopimukset hylkäisivät monet ryhmät aikaisemmin hylkäsivät ilman investointisuojasopimuksen nämä kauppasopimukset hylkäävät joka tapauksessa kaikki kauppasopimukset sen takia pyydän ottamaan tämän huomioon. Kolmanneksi kollega Schaake puhuu tästä 1400 investointi suojasopimusta, jotka jäsenvaltioilla on voimassa, ne ovat osoittaneet, että tämä väline toimii hyvin. Vain harvoissa tapauksissa on ollut kyseenalaisia tuomioita. 1400 sopimusta ovat todistaneet, että yhdessäkään tapauksessa ole ollut tuomioistuimia jäsenvaltiossa, jonka mukaan tämä sopimus ei ole yhteensopiva kansallisen oikeuden kanssa, ei ole yhtään tuomioistuimen, eu tuomioistuimen päätöstä, jonka mukaan näissä 1400 sopimuksessa olisi ongelmia sen takia laitan arvoa oikeudellisen yksikön kannanotolle. Tulemme näistä kysymyksistä varmasti puhumaan jatkossakin. Tämä ei tule rajoittamaan, jos valtion toimivaltuukset pyydän nyt, että lopetetaan nämä argumentit, jotka vastustavat tätä sopimusta. So now we'll give the floor to the commission. Kiitos nyt komissio. Saa puheenvuoron Colin Brown. For five minutes. Viisi minuuttia. Um, th- Thank you very, thank you very much, Mr. Lange. Kiitoksia, kiitoksia, edustaja Lange. Kyseessä on erittäin vakava asia ja komissio on luonnollisesti pohtinut huolella sitä, millä tavalla oikeustapauskäytäntö soveltuu tuomioistuimesta ja ihan jo alusta lähtien vuodesta 2010 silloin, kun komissio ryhtyi siis tätä asiaa suunnittelemaan, se myös tutki tätä. Suunnitelma tässä taustalla on aivan erilainen kuin ihmisoikeus yleissopimuksessa, patenttivirastossa, ja se on aivan tahallista. Minulla on viisi lyhyttä kohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Ensimmäinen niistä on se, että kyse on EU-kyvystä solmia tehokkaita Sopimuksessa on tehokas kiistojen ratkaisu. Tämä koskee Kanadaa ja kaikkia muitakin maita, joiden kanssa neuvotellaan, Kiinaa, Intiaa, kaikkia maita. Toinen kohta on se, että se oikeudellinen tilanne, jossa olemme, käsittelen hieman sitä, mitä Murisa totesi, on identtinen niiden kiistaratkaisumekanismien kanssa, jota käytetään kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa. Eli VTO on kiistaratkaisuelin ja sitten kaikki ne kiistaratkaisumekanismit, joita meillä vapaakauppasopimuksissamme on. Kaikissa näissä tapauksissa tarkastellaan EU-lainsäädäntöä faktisesti, ei juridisena kysymyksenä ja siihen ei anneta mitään sitovia näkemyksiä. Viimeisen 20 vuoteen ei ole, ei ole oltu sitä mieltä, että se aiheuttaisi minkäännäköisiä ongelmia. Järjestelmä, joka meillä on setassa, ja kaikissa sopimuksissa, joista on neuvoteltu tai josta ollaan neuvottelemassa, tekevät aivan selvä, selväksi sen, että ICS-tuomioistuimet tarkastelevat EU-lainsäädäntöä vain faktisesti, ei sitovasti EU-toimielimille, eivätkä voi antaa lopullisia sitovia ratkaisuja, jotka siis sitoisivat tuomioistuinta ja olemme selvittäneet sitä, miksi tätä tuomarien liittoa on käytännössä suhteessa käytetty. Olemme sitä pyrkineet selvittämään kirjallisesti. Kolmas asia, jonka haluaisin esittää, on se, että tuom- yhteisen tuomioistuin ei poikkea muista korkeimmista oikeuksista tässä suhteessa. Yhdysvaltain korkein oikeus, Kanadan tai Kiinan korkein oikeus kaikki nämä elimet ovat sitä mieltä, että niillä on ähm, tyhjentävä äh, toimivalta näissä kysymyksissä. Ja yksikään ei ajattele, että ISDS olisi ristiriidassa niiden perustuslaillisten toimien kanssa, sillä ISDS-ICS-järjestelmä ei johda sitoviin kotimaisen lainsäädännön tulkintoihin. Neljäs kohta. Curtin Darlingin ja tullaan esille ottama kysymys. Minusta on tässä suhteessa tärkeää pitää mielessä, että ne yritykset, jotka voivat esittää tapauksia eu ovat yritykset, jotka ovat kanadalaisten yritysten omistamia. Ne eivät ole tuomioistuimen eteen, koska ne ovat ranskalaisia tai saksalaisia. Ja syy, miksi ne voivat tehdä näin, on, että e EU-yrityksillä e on samankaltaiset oikeudet Kanadassa. Ne voivat viedä asiat Kanadan tuomioistuimen eteen. Toivomme, että tämä on tilanne myös Kiinan ja kaikkien muiden kanssa, joiden kanssa neuvottelemme sopimuksista. Kysymys ei ole siis syrjinnästä, vaan vastavuoroisuudesta. Ja vastavuoroisuus on kansainvälisen kauppapolitiikan perusperiaate. Ja sen on tunnustanut tuomioistuin. Silloin kun no, meillä on rajoitteita, niin se, nämä rajoitteet ovat olemassa vastavuoroisuuden vuoksi. Sitten meillä on olemassa järjestelmiä näissä sopimuksissa, jotka käsittelevät tiettyjä kiertotapauksia. Jos eurooppalainen yritys perustaa yrityksen Kanadaan, jotta se voisi siellä nostaa oikeustapauksen EUta vastaan, tämä nimenomaan pois suljetaan. Ja viides kohta. Edustaja Schaak ja muistutattivat nämä esille. Kysymys, joka koskee olemassa olevia kahdenvälisiä investointisuojasopimuksia ja niiden suhdetta EU-lainsäädäntöön. Komissio on aloittanut tutkimuksen tässä suhteessa EUn e sisäisten kahdenvälisten investointisuojasopimusten suhteen. Ja ne poikkeavat voimakkaasti ulkoisista jäsenvaltioisten jäsenvaltioiden kahdenvälisistä investointisuojasopimuksista. Ja se selvittää sitä, miksi niitä kohdellaan eri tavalla. Lopuksi haluaisin vain todeta, että tässä pyritään suojaamaan sääntelyoikeutta. Siellä on sellainen riitojenratkaisujärjestelmä, että tämä toteutuu ja olen vakuuttunut siitä, että kaikki on yhdenmukaista EU-lainsäädännön kanssa. Kiitos. Lopuksi oikeuden yksikkö vastaa viisi minuuttia. Thank you. Kiitos. Paljon kysymyksiä mutta suurin osa juridisista kysymyksistä ne saivat jo minun selityksissäni ja juridisessa lausunnossa vastauksensa. Täällä kysyttiin sitä, että tuomioistuin voisi tulkita EU-lainsäädäntöä, mutta näin ei ole, kuten olemme jo selittäneet aikaisemmin. Ja esitettiin kysymys siitä, mitä jos mitään vallitsevaa tulkintaa ei ole. Meillä ei ole ennakkopäätösjärjestelmää mutta vain sen takia, että ne voivat tulkita EU-lakia faktisesti, niin tämä ei ole ongelma. Ja kaikista näistä muistakin aikaisemmin selitetyistä syistä. Mitä tapahtuu, jos SETA asetetaan kyseenalaiseksi ja jos se todettaisiin laittomaksi? No silloin EUn täytyisi ryhtyä kansainvälisen lain puitteissa asianmukaisiin toimenpiteisiin, joko päättääkseen tai uudelleen neuvotellakseen sopimuksen, eli mekanismit ovat olemassa. Ja sitten kysymys, joka liittyi kontekstiin, eli on jo 1400 sopimusta. No tätä on jo kommentoitu komission toimesta tämä on järjestelmä, joka on jo olemassa, eli kyse ei ole uudesta järjestelmästä. Ja tämä on myöskin tärkeää pitää mielessä. Monet puhujat viittasivat siihen, että täytyisi pyytää tuomioistuimelta sen mielipidettä, mutta tämä äh, on meidän lausuntomme ulkopuolinen asia. Me olemme kertoneet oman mielipiteemme, eli me emme tähän puutu. Tämä on teidän päätettävä asia. Komissio. Niin oli myös kysymys, joka liittyi vapaakauppasopimuksiin. Mikä olisi kansallinen oikeus? No, useimmiten ne käsiteltäisiin VTO-yhteydessä. Ja sitten EUn sisäiset tarjouskilpa- kahdenväliset investointisopimukset, no tätä on jo kommentoitu. Niin, itse asiassa, kun viittaan tähän juridiseen lausuntomme, joka on julkisesti kaikkien saatavilla, niin teillä on vastaukset kaikkiin, mutta me olemme aina valmiita auttamaan lisää, jos vain jotenkin voimme. Kiitoksia. Uh, kiitos. Ensinnäkin kiitos, uh, että juurivaliokunta tuli paikalle keskustelemaan kanssamme toiseksi. Kiitos oikeudelliselle yksikölle ja luulen, että keskustelu ei ole vielä ohi paljon epävarmuuksia, joten pysymme yhteyksissä. Ehkäpä kahdenvälistä keskustelua tulee myös. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Svoboda. I would also like to express my grat- Minä haluaisin myöskin ilmaista kiitollisuutteni tästä yhteisestä tilaisuudesta ja haluaisin muistuttaa jurivaliokunnan jäseniä siitä, että meidän täytyy nyt siirtyä saliin 3E2. E Take, uh, two minutes. Kiitos. Kahden minuutin tauko, sitten aloitetaan äänestykset.